niin silloin pitää ottaa tiukemmat toimenpiteet käyttöön. Grazie commissario, la discussione. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän. Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla suullinen kysymys komissiolle ikä, ikääntyneiden pitkäaikaishoidosta. Parola um, al relatore, eh, alla... Ensin annan puheenvuoron kysymyksen laatijalle. Lin, neljä minuuttia. Kiitos syy sille, miksi tämä suullinen kysymys päätöslauselma on otettu esityslistalle, on se, että pyrimme saamaan EUn ohjeet pitkäaikaishoidon laadusta. Kyse ei ole lainsäädännöstä, vaan siitä, että parhaita käytänteitä vaihdettaisiin jäsenvaltioiden välillä. Jo liian pitkään äh, pitkäaikaishoito on ollut liian huonolla tolalla useissa jäsenvaltioissa. Meillähän on jo säädöksiä äh, hoidon tasosta jäsenvaltioissa. Äh, kyse tässä on parhaiten käytänteiden levittämisestä nyt puhumme nimenomaan väärinkäytöksistä, pahoinpitelyistä. Jos ajatellaan vaikka 93-vuotiaasta naista, joka joutui hoitokotiin yhdeksi viikoksi, tarkoitus oli, että hän palaisi kotiinsa – hän oli eh, nestehukan kourissa ja minkälaisia toimia ei tehty eh, hänen auttamiseksi. Tämä ei ole mikään yksittäistapaus, vaan on useita tapauksia, joissa on kyse selkeästä aliravitsemuksesta ja nestehukasta. Onko komissiolla mitään tilastotietoa eh, näistä tapauksista, joissa todellakin on kyse aliravitsemuksesta ja nestehukasta? Hyvin huolestuttavaa on se, että usein turvaudutaan elvytyskieltoihin. Täytyisi toimia yhteistyössä potilaan kanssa niin, että onko tällainen määräys ylipäätään olemassa tietyn potilaan kohdalla. Usein hoitokodit itse päättävät, mikä potilas elvytetään ja mikä ei. Ihmisellä on oltava valinnanvapaus. Mitä komissio tekee tutkiakseen sitä, miten tällaisia elvytyskieltoja käytetään. En puhu minkäänlaisesta testamentista tai potilaan omista toiveista, vaan nimenomaan tällaisesta elvytyskielloista. Me puhumme myös artiklasta 2 perusoikeuskirjassa. Olen tyytyväinen siitä, että maailman terveysjärjestö on hyväksynyt hyvin laajan määritelmän nyt tarvitaan EUn tasolla selkeytystä äh, sille, mitä tällainen äh, väärinkäytösrike tarkoittaa. Kun lääkitystä määrätään liian paljon, niin sekin on väärinkäytös. Sekin on jonkinlaista pahoinpitelyä. joskus vanhoilta myös evätään lääkitystä pelkästään iän, korkean iän perusteella. Tämä on toinen syy sille, eh, minkä takia neuvostoa pitäisi painostaa niin, että eh, tasa-arvoinen kohtelu direktiivi täytäntöön pantaisiin ja syrjinnästä päästäisiin eroon myös terveydenhuollon alalla. Enemmän on tehtävä myös jokaisessa jäsenvaltiossa, jotta varmistetaan se, että ikääntyneet saavat tukea omassa kodissaan, jos ne niin haluavat Jäsenvaltioiden on säädettävä myös pätevyysvaatimuksia vanhusten hoitajien eh, suhteen niin, että on tarpeellista hoitoa tarjolla. Geriatria tarvitaan, heidän koulutustaan tarvitaan. Meidän on eh, tutkittava todelliset vaikutukset vanhusväestöön. Meidän on tuettava myös sellaisia mekanismeja, joita tarvitaan eh, hoitokodeissa pitkäaikais hoitokysymystä on laiminlyöty jo vuosikausia ja toivon, että tämä päätöslauselma suullinen kysymys johtavat siihen, että me kaikki voimme kiinnittää tähän asiaan asianmukaista huomiota. Ikääntynyt, joka tarvitsee pitkäaikaishoitoa, on hyvin vaikeassa asemassa. Ei hän voi puhua omasta puolestaan. Meidän kaikkien on tehtävä heidän kanssaan työtä niin, että saamme heidän äänensä kuuluviin, eikä sitä unohdeta. Kiitoksia. Ennen kuin annan puheenvuoron komission jäsen Andorille, niin pyydän teitä tiukasti noudattamaan puheaikoja. Koska tulkit päättävät työskentelynsä kello 24.00. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet meidän pitää seuraavana vuosikymmenenä löytää keinoja, joilla voimme taata ihmiselle hyvän terveydenhuollon. Tämä on tavoite, jonka jäsenvaltiot ovat sopineet pitkäaikaishoidon suhteen EU-tasolla. Lisäksi neuvoston päätelmissä vuoden 2009 marraskuulta pyydetään komissiota tekemään toimintasuunnitelman vuodelle 2011, jolla voidaan voidaan taata ähm, ihmisarvo ja hyvä hoito kaikille. Ähm, olen tyytyväinen, että Unkarin ja Puolan puheenjohtajakausilla yritetä, ähm, pyritään edistämään juuri tätä. Komissio on ottanut useita aloitteita edistääkseen pitkäaikaishoitopalveluja ja edistääkseen tietoisuutta tällä alalla. Komissio on jo kauan tukenut pitkäaikaishoitoa Ähm, avoimen koordinointimenetelmän puitteissa. Yhteinen mietintö ähm, sosiaalisesta ähm, osallisuudesta puhuu myös pitkäaikaishoidosta ja siinä mainitaan parhaita käytäntöjä. Tämä on juuri parhaiden äh, käyttäminen on yksi tavoitteemme. Meidän pitää tukea tässä kansallisia aloitteita. Komission työasiakirjaa juuri valmistellaan. Se käsittelee pitkäaikaishoitoa ja aktiivista ihmisarvoista ikääntymistä. Tämä on äm, valmistuu vuonna 2011. Eilen komissio otti äm, hyväksyi vuoden 2009 äm, äm, nimittämisen aktiivisen ikääntymisen vuodeksi. Meidän pitää levittää tietoisuutta ja edistää sitä, että politiikassa ähm, vahvistetaan aktiivista ikääntymistä. Toimijat sitoutuvat tiettyihin tavoitteisiin vuonna 2011 ja, ja nämä tulokset esitellään sitten vuonna 2012. Haluaisin puhua nyt konkreettisemmin. Olette oikein huomauttaneet että useissa jäsenvaltioissa hoitoa annetaan omaishoitajien toimesta. Ja tämä on jatkunut jo pitkään. Kaikissa maissa naiset ovat juuri usein omaishoitajia. He tarvitsevat tukea, sillä muuten he ovat sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa. Jotta voimme tukea tätä. Jäsenvaltiot yhdessä instituutioiden kanssa harkitsevat, miten ähm, he voisivat vahvistaa ähm, hoitotaitoja äh, ja ähm, ihmisten taitoja kotitaloudessa. Ja juuri näitä toimet ovat äh, usein naisten käsissä. Komissio on tyytyväinen parlamentin toimintaan tässä näissä aiheissa ikääntymisen ja hoidon suhteen sekä kansalaisjärjestöjen toimintaan. Komissio ei äh, aio perustaa aktiivisen ikääntymisen seurantakeskusta, mutta keskinäinen oppiminen on yksi tavoitteista äh, aktiivisen ikääntymisen vuotena. Haluaisin myös mainita aikuisoppimisen ohjelman sekä julkisen terveydenhuollon ohjelman. Ja vuosi 2011 on myös vapaaehtoistyön vuosi. Haluaisin korostaa juuri tämän eettisen aiheen tärkeyttä, eli elvytyskielon aihetta. Komissio pitää tätä aihetta hyvin tärkeänä ja olen samaa mieltä teidän kanssanne, mutta joskus meidän pitää ilmaista itsemme oikeudellisesti tiukoissa rajoissa. Ja tässä tapauksessa minun pitää todeta, että tämä on täysin jäsenvaltioiden toimivallassa. Meillä ei ole perusoikeuskirjan puolesta oikeutta puuttua tähän asiaan. Komissio on tehnyt monia aloitteita mukaan lukien vuoden 2008 konferenssi, jossa keskusteltiin ähm, ikääntyvien äh, huonosta kohtelusta. Vuonna 2009 komissio otti käyttöön pilottihankkeen, joka johti kahteen projektiin. Yhdessä äh, tutkitaan sitä, miten äh, vanhusten huonoa kohtelua voidaan seurata, ja toisessa yritetään ähm, tunnistaa olemassa olevia aloitteita EU:ssa. Molempien projektien tulokset esitellään ensi vuoden syksyllä. Komissio aikoo myös rahoittaa monia toimia Daphne-ohjelmassa. Komissio on aktiivinen myös sosiaalisuojelun komiteassa Puitteiden pitää olla tarpeeksi joustavat, jotta ne voivat päteä kaikkiin ähm, jäsenmaihin kaikilla tasoilla ja sosiaalisiin järjestelmiin. Yksi asia, missä nämä puitteet voisivat päteä, on pitkäaikaishoito, mutta pitkäaikaishoidon antaminen ei ole ähm, arkipäiväisesti helppo tehtävä. Monilla ihmisillä on kova vastuu ja he joutuvat luopumaan esimerkiksi palkkatyöstään omaishoidon takia. Meidän pitää tutkia vaikutuksia työllisyyteen ja esimerkiksi eläkeoikeuksiin. Oikeus yhdistää perhe- ja työelämä on tässä myös tärkeä elementti. Sosiaalisten palveluiden takaaminen – ja oikeusten, oikeuksien takaaminen omaishoitajille on tärkeää etenkin kaikkea eläke, ennen kaikkea eläkeetuuksien suhteen. Köyhyys ja hoitoon pääsy ovat linkki, yhteyksissä toisiinsa. Siksi meidän pitää edistää tasa-arvoa terveydessä. Erot työ- ja ansiotasoissa ähm, heijastuvat kaikille alueille. Me olemme kuitenkin vasta alussa politiikan suhteen, joka tutkii ähm, sosiaalisen hierarkian ja terveyshierarkian yhteyksiä. Siksi haluamme ähm, vaatia tässä lisää tutkimusta. Lisäksi meidän pitää tukea Ähm, toimintatapaa, joka on perusteena kaikelle menestykselle tässä aiheessa. Kiitos. Grazie commissario. Ora la parola agli oratori. Kiitoksia komission jäsen ja nyt on puheenvuoro ryhmien edustajilla kansanpuolueryhmän nimissä ensimmäisenä herra Sogor kaksi minuuttia. Ikääntyminen eurooppalaisessa yhteiskunnassa on suuri ongelma meidän on korostettava parempaa hoidon tasoa kaikissa jäsenvaltioissa. Ikääntyneiden pitkäaikaishoidossa on erilaisia perinteitä. Eteläisissä jäsenvaltioissa usein ongelma on ratkaistu perheen sisäisesti. Pohjoisessa Euroopassa taas hoitoa tarjotaan laitosmaisemmassa ympäristössä. Nyt kuitenkin laitosolosuhteet ovat yhä suurempien haasteiden edessä taloudellisesti ja myös ihmisten ikääntymisen näkökulmasta. On erilaisia toimijoita tällä kentällä. Kirkot, hyvän tekeväisyysjärjestöt tarjoavat hoivaa, mutta kuitenkaan hallitus ei tue näitä tahoja. Sikäli kuin minä tiedän, Iso-Britannia on mennyt hyvin pitkälle esimerkiksi maahanmuuttajien koulutuksessa. Se on työllistänyt naisia pitkäaikaishoitoon pitkäajaishoitoon ja varmasti muutkin jäsenvaltiot voivat ottaa tästä paljon opiksi. Arvostin kovasti Elisabeth Linin aloitetta ja Haluaisin ehdottaa sitä, että komission pitäisi laatia vihreä kirja parhaista käytänteistä niin, että jäsenvaltiot voisivat sieltä sitten äh, valita sopivat keinot omaan tilanteensa sopien. Kiitos. Grazie per il gruppo dei socialisti. Kiitoksia. Ja sitten sosialistien demokraattien nimissä puheenvuoron herra Gönchillä puolitoista minuuttia. Eh, Komissio, eh, tämä pidempi elinikä on tietysti hyvä saavutus ja voimme olla siitä ylpeitä. Ihmiset elävät pidempään, mutta samalla se on myös haaste. Se on haaste, sillä meidän pitää antaa hoivapalveluja ikääntyville ihmisille ikääntyvässä yhteiskunnassa. Miten voimme taata sosiaalisen osallisuuden ikääntyvien kohdalla, miten voimme estää heidän syrjimisensä, miten voimme lisätä terveyden elinvuosien määrää, missä määrin voimme taata heille eläkkeet. Aktiivisen ikääntymisen vuosi saattaa lisätä tässä tietoisuutta, mutta tulee aika, jolloin ikääntyvät ihmiset eivät enää pysty huolehtimaan itsestään. Se lisää meidän omaa vastuutamme siitä, että meidän pitää tarjota heille sosiaalipalveluja ja terveydenhuoltoa, etenkin sellaisille ihmisille, jotka ovat vähätuloisia. Oli kyse sitten kotihoidosta tai laitoshoidosta. Haluaisin pyytää komissiota auttamaan saavuttamaan kaiken tämän. Ensinnäkin meidän pitää kerätä tietoa, meidän pitää kiinnittää huomiota kaikista heikommassa asemassa oleviin ihmisiin ja kerätä tässä parhaita käytänteitä. Kiitos. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. Ja vihreiden ryhmän nimissä Rova Lambert, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Haluan kovasti kiittää mahdollisuudesta keskustella tästä aiheesta tänään. Pidän tervetuloa äh, monia kommentteja, joita kuulimme komission suunnasta. On aika rohkaisevaa kuulla tämä. Varmasti tunnustatte sen, että monet huolista, jotka liittyvät vanhuksiin, liittyvät heidän haavoittuvuutensa. Ja me katsomme, että on äärimmäisen tärkeää, että ihmiset voivat tuntea olonsa turvallisiksi heidän hoitajiensa käsissä. Täytyy myös muistaa, mikä kuuluu jäsenvaltioiden kompetenssiin. Meillä on kuitenkin avoin koordinaatiometodi niin, että jäsenvaltiot voivat tehdä yhteistyötä sellaisissa kysymyksissä, jotka eivät kuulu unionin toimivaltaan, mutta kuitenkin ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat kaikille tärkeitä. Me puhumme nyt esimerkiksi perustarpeista, ravinnosta. Nekin ovat oleellisia tässä aiheessa. Mihin lisäaskeliin komissio voisi ryhtyä niin, että jäsenvaltioita voitaisiin tukea pitkäaikaishoidon kehittämisessä Isossa Britanniassa on todettu, että puhumme todellakin miljardien säästöistä taloudessa silloin, kun hoivaa tarjoavat omaishoitajat ja perheenjäsenet eikä valtio pitäisi olla tukimekanismeja, erilaisia omaishoitoavustuksia. Se on parempi kuin se, että ihmiset eristäytyvät, uupuvat ja kärsivät esimerkiksi mielenterveysongelmista, koska ovat ilman tukea joutuneet pitkään hoivaamaan läheisiään. Pitäisi myös tutkia sitä, miten voitaisiin parantaa hoitajien pätevyyttä. Ongelmana on usein se, että puhumme maahanmuuttajanaisesta ja tarvitaan lisäinvestointeja tähänkin asiaan. Päätöslauselmassa puhutaan myös tarpeesta määritellä ainakin jonkinlainen vähimmäispalkka. Mitkä ovat teidän kommenttinne tähän asiaan? Kiitos. Grazie per i non iscritti. Kiitoksia ja sitoutumattomien nimissä herra Stojanov. Kiitos äitini. äm, tunnen hyvi, hyvin ja tiedän, että ikääntyvät ihmiset haluavat äm, huolehtia itsestään niin pitkään kuin vain mahdollista, mutta monille tämä on aivan mahdoton tehtävä. Keskivertoeläke on 100 euroa Unkarissa. Äm, 100 euroa kuukaudessa. Voitteko kuvitella, heidän pitää maksaa kaikki kulunsa, maksaa ö, elintarvikkeensa, lääkkeensä. Heitä on riistetty se, mitä he ovat ansainneet omilla käsillään. Tämä on tapahtunut yksityistämisen muodossa Bulgaarissa. Ja tämä tapahtuu Ähm, kansainvälisen valuuttarahaston alaisuudesta. Tämä pitäisi pitää mielessä, kun puhumme ikääntyvistä ihmistä ja heidän hoidostaan. Kiitos. Grazie. Diamo la parola agli altri oratori. Ja seuraava puhuja, herra Mann, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Vuonna, äh, vuosi 2012 oli siis aktiivisen ikääntymisen vuosi. Tässä on seurattu työllisyysvaliokunnan toivetta. Onnittelut tästä. Tämä viesti tulee oikeaan aikaan. Yli 80-vuotiaiden ihmisten terveys ja tuottavuus on yhä parempi vuodesta 2010 vuoteen 2030 ennustetaan noin 60 prosentin kasvu. EU-komissio on puhunut tästä sekä negatiivista että positiivista seurauksista. Pitäisi analysoida hoitoa ja vetää tästä johtopäätökset. Me tiedämme, että monissa perheissä e, ei pystytä hoitamaan omaisia itse. Ei riitä, jos meillä on hyvin koulutettua e, henkilökuntaa, jos heidät korvataan huonosti palkatuilla, e, huonosti koulutetuilla henkilöillä – Tämä on suuri ongelma monissa, monilla alueilla. Jäsenvaltioita pitäisi vaatia järjestämään kontrollisysteemejä, joissa, joissa ihmisarmoa voidaan suojella. Pitäisi saada käytännön säännöt, joissa olisi vähimmäisvaatimukset pitkäaikaishoidon suhteen riippumatta ansiotuloista tai sosiaalista asemasta. Ihmisten pitäisi saada hyvää hoitoa. Ikääntyvät ihmiset eivät ole mikään äm, rasite meillä. Heidän kokemuksensa ovat äm, leimanneet meidän yhteiskunta. Me emme saa jättää heitä yksin. Meidän pitäisi käyttää siis tämä aika siihen, että politiikka ja julkinen äm, mielipide käsittelevät tässä ikääntymistä meidän kaikkien asenteemme pitää muuttua, jotta me keskitymme tässä ihmiseen, emmekä kustannuksiin hoidossa. Kiitos. La parola all'onorevole Rapti per un minuto. Rapti minuutti. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Α, θέλω να πω το εξής. Όταν... Kiitos puhemies. Kun me kaikki puhumme täällä parlamentissa ikääntyneistä ihmisistä ja heidän hoitamisestaan, niin me emme kenties muista sitä, että jonakin päivänä mekin ikäännymme, meistä tulee ikääntyneitä, kenties 80, 90, jopa 100-vuotiaita jonakin päivänä. Olemmeko me pohtineet sitä, miten me haluaisimme, että meitä hoidetaan siinä iässä? Meidän täytyy muistaa, että ikääntyneet ovat niitä, jotka ovat meidät synnyttäneet, jotka ovat meidät kasvattaneet. He ovat ikään kuin osa meidän varallisuuttamme ja perinteitämme. Ikääntyneiden hoivaan liittyy myös eettinen ulottuvuus, yhteiskunnallinen ja taloudellinen ulottuvuus. Jokainen ikääntynyt, joka tarvitsee hoivaa ja hoitoa, on siinä tilanteessa, että jos omainen tarjoaa tätä hoitoa, niin hän pystyy tietenkin sitten työskentelemään äh, työssänsä vähemmän ja sillä on myös taloudellinen merkitys. Kiitos, että sain mahdollisuuden ottaa myös näin keskiön jälkeen kantaa tähän kysymykseen. Grazie, la parola all'onorevole. Kiitoksia. Puheenvuoro on Rouva Tikaul. domnule comisar, Conform statisticilor recent... Puhemies, komission jäsen. Uusien tilastotietojen mukaisesti yli 65-vuotiaiden osuus lisääntyy yli 60 prosentilla ja yli 80-vuotiaiden määrä äh, lisääntyy yli 100 prosenttisesti lähivuosikymmeninä. Euroopan unionin on löydettävä ratkaisuja siihen, miten voimme tarjota enemmän lääketieteellistä hoitoa ikääntyneelle väestölle. Täytyy huomioida myös se, miten voimme korvata työvoiman puutteen, joka tästä aiheutuu. On myös löydettävä keinoja sopeuttaa asunnot ja liikennevälineet ikääntyvän väestön tarpeisiin. Pidän tervetulleena sitä, että Euroopan unionissa on hyväksytty sellaisten henkilöiden oikeudet, joilla, jotka voivat vain rajoitusten liikkua. Kiitos. Kiitoksia ja sitten käynnistämme Catch the Eye-menettelyn ja sen puitteissa Mikolasilla on puheenvuoro. Mm, Kiitos puhemies. Yksi haasteista Euroopalle on juuri nämä demografiset muutokset. Tämä kasvattaa myös painetta budjetteissa. Yksi tapa tässä olisi, ratkaisu olisi kestävä politiikka ja solidaarisuus sukupolvien välillä. Meidän pitää torjua syrjintää. Mielestäni on tärkeää, että solidaarisuuden nimissä omaishoitajille annetaan oikeudellisia, oikeudellista tukea. Tästä syystä juuri parhaita käytäntöjä pitäisi vaihtaa jäsenvaltioiden välillä. Lääkärinä haluaisin sanoa, että olen sitä vastaan, että, että el- elvytyskieltoa käsiteltäisiin näin, sillä että se olisi perusoikeuksien vastaista. La parola allo... Kiitoksia. Rova Zaborska. Uh, autori položili Európskej komisii 10 otázok Tämän, ähm, äh, mietin, tämän suullisen kysymyksen äh, tekijät ovat äh, asettaneet kysymyksiä komissiolle, mutta vain viimeinen kysymys koskee tätä köyhyyttä. Ja haluaisin lisätä tähän muutamia kysymyksiä. Ähm, puhuimme siitä, miten komissio voi vaikuttaa tässä asiassa jäsenvaltioihin. Miksi komissio ei ehdota, että jäsenvaltiot voisivat muuttaa tässä perheessä annettua hoitoa. Miksi jäsenvaltiot eivät voisi, voisi antaa taloudellista tukea omaishoitajille, jos hän siis ähm, jos omaishoitaja menettää esimerkiksi työpaikkansa omaishoidon takia. Meidän pitäisi ähm, juuri tässä puhua solidaarisesta sukupol- solidaarisuus sukupolvien välillä. Kelly, prego. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Tämä keskustelu tulee juuri oikeaan aikaan. Kyse on vakavasta ongelmasta. Haluan kiittää edustaja Linjaa siitä, että hän nostaa esille tärkeän ongelman – se koskee ikääntyviä yhteiskuntiamme yhä enemmissä määrin. Meidän täytyy määritellä haasteemme ja ratkaisut. Ensinnäkin tässä on myös mahdollisuus, mahdollisuus nähdä tämä tilanne itse kunkin kohdalla. Sitten toisekseen kyse on myös rahoituksesta ja siitä, turvaudummeko me omaishoitoon vai, pitkä, vai laitoshoitoon. Meidän on tehtävä enemmän, jos haluamme, että e, ikääntyneistä pidetään huolta asianmukaisesti myös tulevina vuosina. Kiitos. Grazie. La parola al commissario. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoro on komission jäsenellä. President, members. Hyvä puhemies, hyvät jäsenet. Haluaisin aloittaa toistamalla sen, mitä keskustelun alussa jo sanottiin Euroopan monimuotoisuudesta. Meillä on 27 jäsenvaltiota, joilla on erilaiset sosiaaliset olot ja aineelliset olot. Tämä on pääsyy sille, miksi komissio tekee tällaista puitetyötä eikä jotain vahvempaa lainsäädännöllistä työtä Tämä on meidän konseptimme ja meidän pitää ähm, katsoa, miten tämä toimii yhdessä parlamentin kanssa. Meidän pitää keskustella näistä asioista useasti. Yksi pääasia on se, miten pitkäaikaishoito äh, liittyy työllisyysstrategiaamme. Tässä on suurta kapasiteettia työpaikkojen luomiselle, mutta se antaa meille myös tehtävän, jotta voimme sisällyttää tämän taitoagendaamme ja jotta voimme tehdä enemmän koulutuksen hyväksi ja sen edistämiseksi, että meillä on suurempi, ö, suurempi reservi hoitoalan ammattilaisia – Tämä on tietysti tärkeä kysymys, miten pitkälle nämä hoivapalvelut pitää muodollistaa tai virallistaa. Kuten sanottu, suuri osa tästä työstä on epävirallista työtä ja sen tekevät lähimmäiset, sukulaiset. Kun sääntelemme ja käsittelemme standardeja ja puhuimme tietyistä oloista perheiden sisällä, niin kyse on selkeästi sellaisesta asiasta, joka on hyvin ongelmallinen, kun virallistamme nämä palvelut tai tämän työn. Se, se lisäisi kustannuksia ja siihen liittyisi verotuskysymyksiä – ja se johtaisi ehkä eri suuntaan. Tässä ei ole siis helppoa vastausta, vaikka tietysti ähm, meidän pitää parantaa niiden oloja, jotka tarvitsevat näitä palveluja, jotka ovat riippuvaisia pitkäaikaishoidosta. Meidän pitää myös tunnustaa heidän asemansa, jotka tekevät tätä työtä meidän pitää tietysti kerätä ja levittää parhaita käytänteitä myös avoimen koordinointimenetelmän kautta. Muutaman tunnin päästä tapaan Belgian ministereitä Liesissä konferenssissa ja tämä on hyvä tilaisuus välittää parlamentin kommentit tästä aiheesta eteenpäin ja yhdistää ne meidän, meidän työhömme eläkkeiden suhteen. Tämä tietysti liittyy sosiaaliturvaan yleisestikin. Meillä on pitkäaikaissuunnitelma, jota, jota seuraamme eläkkeiden suhteen ja meillä on useita aloitteita tulevaa Unkarin ja Puolan äh, puheenjohtajakaudet ovat äh, myös kiinnostuneita tästä aiheesta ja tutkivat, mikä olisi, mitkä olisivat oikeat puitteet. Ja tietysti eurooppalainen ikääntymi, aktiivisen ikääntymisen vuosi, siinä ei ole, siinä on kyse myös siitä, että puhumme eläkkeistä, mutta siinä, on, siinä on kyse myös siitä, että teemme enemmän hyvän terveyden edistämiseksi ja, ja että myös vahvistaisimme elinikäistä oppimista ja koulutusmahdollisuuksia ja institu, instituutioita, jotta voimme parantaa myös elämänlaatua. Tämä, nämä ovat siis ne puitteet, joissa voimme jatkaa työtämme. Tämä työ on täynnä haasteita – mutta meidän eettiset sitoumuksemme ovat kaikki samanlaisia ja näin voimme saada tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia komission jäsen ja puheenvuoro on kysymyksen esittäjällä Rouva Linnellä. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Haluan kiittää myös komission jäsentä sanomisistanne. Se on oikein hyödyllistä, mutta tulos tästä keskustelusta on myös se, että tavoitteena oli jonkinlaiset käytännössäännöt, jotka Thomas Mann mainitsi. Me emme puhu lainsäädännöstä, niin kuin tälläkin jo sanottiin. Bulgarian esimerkki siitä, että sadalla eurolla täytyy elää ja maksaa siitä vielä kaikki kulut, on peruste sille, miksi me tarvitsemme tällaiset säännöt. Jäsenvaltiolla on oltava jonkinlaiset vähimmäisstandardit. Sama pätee myös elvytyskieltoon. Ei siitä pidä määrätä kaikkien jäsenvaltioiden tasolla niin, että kaikissa olisi samat säännöt, vaan pitäisi olla jonkinlainen valiovertailumahdollisuus niin, että parhaisiin käytänteisiin pyrittäisiin komissiolla on tärkeä rooli niin, että saamme tietoa parhaista käytänteistä eri jäsenvaltioista. Haluan kiittää myös tulkkeja siitä, että keskiyön määräaika on jo ylittynyt ja olette edelleen täällä. Kiitoksia. Olen vastaan ottanut päätöslauselma ehdotuksen tämän keskustelun pohjalta. Keskustelu päättyy. Ja myös minä haluaisin kiittää tulkkeja. Huomenna keskiviikkona 8. syyskuuta istunto käynnistetään uudelleen 9.13.15.17.